thank you very much, first of all, for coming along uh, this afternoon. It's really a, uh, a novel experience. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne paikalle tänään. Ja haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat täällä mukana eri pääosastoilta, jota en jaksa tähän nyt luetella. Kaikesta valmistelutyöstä. Ryhdytään heti toimiin. Tämä on tekninen koesessio. Haluamme nähdä, että kaikki järjestelyt toimivat. Valot, mikrofonit. Me aina arvostamme sitä korkean tasosta tulkkausta, jota saamme. Tämä on vain koe. Mitään ei jää tästä nauhalle. Olette varmaan kaikki nähneet ohjelman. Aloitamme muutamalla keskustelulla. Ensin jonkunnäköinen kalastusasia ja toiseksi sitten suuntaviivat vuoden 2013 budjetista. valitsimme nämä aiheet niin niiden suuren mielenkiinnon vuoksi. Toiseksi eipä tarvitse miettiä sitä, mitä tässä sanotaan keskustelun aikana. Voimme keskittyä tekniseen puoleen. ihan niin kuin oikeassa täysistunnossa, jos voisitte nousta seisomaan sitten kun puhutte. Puheenvuorohan ei käytetä istuen. No niin, nyt päästään tähän itse istuntoon, joka on avattu, kuten sanoin. Ensimmäinen koskee kalastusta tämä keskustelu. No ei tämä ainoa. Oi, ei.